nimitys on vahvistettu. Sitten on seuraavat kirjalliset selvitykset allekirjoitettu jäseneltä esimerkki eh, julkilausuma numero 0032 2012, joka liittyy eurooppalaiseen vuoteen, jossa on aiheena työn ja perheelämän yhdistäminen. Allekirjoittina Harkin, Morin Chartier, Angelilli ja Stein Ruck. Budjettivaliokunta on pyytänyt korjausta 6. helmikuuta 2013 hyväksyttyyn tekstiin.